ja EPP-ryhmältä saanut pyyntöjä muutoksiin, nimityksiin, valiokuntiin ja valtuuskuntiin. Pöytäkirjoissa julkaistaan nämä tiedot. Jos pöytäkirjojen hyväksymiseen mennessä ei tule vastalauseita, nämä